ovat huolestuneet tästä asiasta, mutta meidän pitää myöskin katsoa, että nämä asiat pysyvät meidän lainsäädäntömme sisällössä ja jäävät sinne. Kiitoksia. Sitten ECR-puolueen nimissä edustaja Kirkhoop. Minuutti. Hyvä komission